Allora iniziamo le... No niin, aloitetaanpa. Ensimmäisenä otamme äänestysselitykset Rivellinin mietintöön, joka koskee vuoden 2009 vastuuvapautta tintarkastustuomioistuimen osalta. Ja antaisin ensiksi puheenvuoron Hänenille, olkaa hyvä. President. Kiitoksia puhemies. Miljardi sinne, miljardi tänne ja pian tässä ollaan selkeästi, puhutaan oikeista rahoista. Summat, jotka on annettu Euroopan unionin käyttöön ja kutistavat tietystikin kotimaisia budjettia Yhdistyneessä kuningaskunnassa on 7 miljardia mennyt Irlannille ja nyt on 4,2 miljardia menossa Portugalille. 7 miljardia on enemmän kuin kaikki ne leikkaukset, jotka me olemme tehneet sosiaaliturvapuolella esimerkiksi yhteensä. Ja kaikki sellaisen politiikan vuoksi, sellaisen politiikan vuoksi, joka selvästikin epäonnistui, kun Kreikan pelastuspaketista sovittiin, todettiin, että se estää spekuloinnin, mutta nyt Kreikka on sitten pystynyt kilp- lainaamaan markkinoilta rahaa, eikä Kreikkaa enää tarvitse tukea. Kreikassa selkeästi puhutaan lisälainoista ja lainamaksusta ja maksujen lykkäämistä. Ja kaiken aikana tässä rikotaan lakia, koska nämä, nämä ovat perussopimuksen kieltämiä tällaiset pelastuspaketit. Lisäksi ne haittavat näitä vastaanottajamaitakin. Tämä johtaa vain spekulointiin. Pankit ja hallitukset voivat jatkuvasti vain toimia, miten haluat. Ja sitten tavalliset eurooppalaiset veronmaksajat maksavat viulut. Irlanti ja Kreikka joutuvat nyt lainaamaan lisää rahaa. Voidaanko lähettää rahat Portugaliin? Saman aikaan Irlanti ja portugalilaiset lainaavat rahaa. Voidaanko lähettää rahaa Kreikkaan? Nyt haluaisin äh, tässä sitertä Kiplingiä. Me emme maksa koskaan ikinä kenellekään penniäkään, koska tämä on suorastaan häpeäksi meille kaikille, mikäli me näin menemme tekemään. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Fox. Uh, Madam President. Rouva puhemies. Me olemme äänestäneet eh, tänään tässä 2009 tileistä. Ja me äänestimme näistä eh, siinä vaiheessa, kun Euroopassa kaikilla hallituksilla on pakko ryhtyä kiristystoimiin veroja nostetaan ja menoleikkauksia tehdään. Ja kuitenkin Euroopan unionissa nyt joka vuosi komissio pyytää lisää rahaa. Ja joka vuosi tilin tarkastustuomioistuin sanoo meille, että rahaa ei käytetä hyvin. Virasto sanoo meille, että 2009 tilit, joista juuri äsken äänestimme, että niissä on virheitä. Siksi minä olenkin tyytyväinen siihen, että konservatiivit Britanniassa ovat äänestäneet tätä vastaan, aivan samoin kuin parlamentin, siis Euroopan pitäisi ottaa paljon paremmin huomioon veronmaksajat. Grazie, l'onorevole Kamalla. Seuraavaksi edustaja Kamal, olkaa hyvä. Thank you, Madam President Kiitoksia rouva puhemies. Kun minun vaalipiirissäni kysytään EU-budjetista, niin yksi asia, jota he eivät ymmärrä, ja erittäin, erityisesti näin vaikeina aikoina, niin miksi me Miten me kulutamme tämän kaiken rahan? Miksi me tuhlaamme sen? Miksi meidän hallituksemme teitä täytyy leikata ja leikata julkisia kuluja ja tämä tapahtuu sitten on kustannuksella? Miksi tämä Miksi EU sitten pyytää omaan budjettiinsa lisää rahaa ja toiseksi he miettivät, miksi näitä rahoja ei voida käyttää tehokkaalla tavalla. Kuten kollegani Fox sanoi aiemmin, niin 2009 öö, tilit ovat sellaisia, että niissä on tiettyjä virheitä 15 ja 16 vuoden määräaikojen osalta ja nyt on todellakin aika laittaa tämä talo kuntoon. Me on aivan oikeutettua sanoa, että me käytämme ta- veronmaksajien rahoja ja meidän pitäisi tehdä se viisaalla tavalla. Grazie. Eh, è in aula l'onorevole Batten. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Batten, olkaa hyvä. No, non c'è l'onorevole. Hän ei ole paikalla, joten siirrymme eteenpäin Itälän mietintöön. Kyse on parlamentin vastuuvapaudesta vuoden 2009 ensin edustaja Takkula. Parola all'onorevole Gol. tapauksessa edustaja Golnish. Madame la présidente, j'ai voté contre. Minä äänestin tätä vastaan, en niinkään näistä rahoitussyistä, vaan poliittisista syistä. Tämä parlamenttihan ei ole mikään parlamentti. Täällä ei puhuta mitään. Täällä ei ole mitään mahdollisuutta keskusteluun, varsinkin silloin, kun jonkun perusoikeudet täällä parlamentissa ovat kyseessä. Minä häpeän itse tätä instituutiota. Täällä ei ole minkäänlaista ajatusten tuuletusta, täällä ei ole minkäänlaista todellista ilmaisun vapausta. Tämä on konformistinen laitos. Me teemme paljon, äh, äh, käytämme paljon aikaa sellaiseen työhön, jota voisi jonkinlainen standardointivirasto tehdä. Ja te sanotte, että täällä puolustetaan ihmisoikeuksia, kuten YKkin Guatemalassa ja muualla, mutta kuitenkaan ei pystytä jäsenen oikeuksia täällä puolustamaan. Minä häpeän tätä parlamenttia. Tämä on todella hirveä laitos. Grazie. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Takkula. Arvoisa puhemies, muutama sana tästä eun budjetista. ensinnäkin minusta on erittäin tärkeää huolehtia siitä että se rahankäyttö mitä euroopan parlamentti harjoittaa on läpinäkyvää ja avointa. me elämme todellakin sen tyyppistä aikaa euroopassa että kaikki jäsenvaltiot joutuvat leikkaamaan budjetista ja elämään hyvin tarkan euron aikaa niin myös meidän täytyy tässä olla samassa linjassa. Ja on erittäin tärkeää että avoimuus ja läpinäkyvyys on kaikessa meidän toiminnassamme eh, tärkeällä sijalla. täällä on kuitenkin muutamia sellaisia sanoisinko pieniä lillukanvarsia joista jotkut halusivat leikkauksia ja minun mielestäni tämän tyyppiset kulttuuriset palvelut ja kulttuuriset palkinnot niin kuin lux esimerkiksi joiden säästö on muutamia kymmeniä tuhansia euroja ne eivät ole oikeita kohteita koska me näemme sen että kulttuuri ja luova teollisuus on ollut nyt juuri se kasvun lähde tässä suhteessa on tärkeää kun tehdään näitä leikkauksia että me katsomme niin, että me emme leikkaa niitä lähteitä jotka ovat kasvua tuottavia euroopan unionin alueella vaan mieluumminkin leikkaamme sellaisesta byrokratiasta joka ei kasvua tuota. muuten haluan loppuun todeta sen että toivon että meitä meppejä koskeva palkkauudistus joka on mennyt läpi toteutuisi kaikkialla jokaisessa euroopan unionin jäsenvaltiossa samalla tavalla koska ymmärsin että tämän uudistuksen pohjana oli se että kaikki euroopan parlamentin jäsenet saisivat samaa palkkaa ja tämä pitäisi myös kansallisvaltioiden ottaa huomioon omissa verotuskäytännöissään. Ja nyt siirrymme Moreiran mietintöön, joka käsittelee yksipuolisten tullietuuksien myöntämistä hätäapuna Pakistanille. Ensimmäinen puhuja. Ja nu fik vi så ikke øh, stemt den endelige, den endelige beslutning. Me emme, mitä me äänestämme tästä Pakistanista, niin, haluaisin siitä kertoa, että minun näkemykseni mukaan olisi todellakin järkevää eh, näinä hyvin vaikeina aikoina auttaa maata. Meillähän on 450 miljoonaa euroa tässä kyseessä ja on erittäin hyvä, että me päätämme päätämme näistä asioista, nimenomaan näistä tekstiiliasioista, jotka ovat tärkeitä vientituotteita. Meillä on kokemusta asiasta, mutta minun täytyy kuitenkin sanoa, että on myös harmillista se ja valitettavaa, että, että kun meidän aloitteemme ovat hyödyllisiä, niin ne eivät kuitenkaan toteudu. Minun mielestäni pitäisi tässä parlamentin vielä korjata asia. Hyvä, että päätöstä lykättiin. Grazie. La parola all'onorevole Morganti. Seuraavaksi edustaja Morganti. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Kiitoksia puhemies. Äänestyksen tulos nyt on tiedossa, mutta minä haluaisin todeta, että minä vastustin mietintöä, koska en halua, että Tämä sektori on niin paljon saanut apua, tekstiilisektori nimittäin nyt joutuu suurten muutosten kohteeksi. Tuotanto siirtyy Pakistanin ja Intian ja muuallekin ja muihin valtioihin, ja tämän Euroopan unionin kauppapolitiikan tulosta. Jo nyt on tehty hyvin paljon toimia esimerkiksi joidenkin maiden auttamiseksi tulvien tuhojen korjaamiseksi samanaikaisesti – tukea ja rahaa menee epädemokraattisiin suuntauksiin. Ei ole mitään, mikään sattuma, että kyseessä oleva maa esimerkiksi antoi suojapaikan maailman vaarallisimmalle terroristille. Hyvin paljon ongelmia on jo koitunut eurooppalaiselle tekstiilin tuotannolle Euroopan antaman tuen vuoksi. Minusta vaikuttaa siltä, että tekstiilialan tuottajat, varsinkin pk-yritykset, joutuvat jatkuvasti vähentämään tuotantoon ja siirtämään tuotantoon Euroopan unionin ulkopuolelle niiden paineiden vuoksi, joita koituu Euroopan unionin politiikasta. Meidän puolueemme vastustaa tällaista henkeen ja veren. Herra Malfi. Six months after the flood. Puoli vuotta sen jälkeen, kun Pakistanissa oli tulvia, niin EU puhuu tästä humanitaarisesta kriisistä ja sen suhteellisuudesta, kun me tarvitsisimme parempia vastauksia, jotka eivät nyt ole olleet tehokkaita VTOn ja EUn puolelta. Yksipuolisten tullietuksien myöntäminen ja nämä tullietuudet ovat sellaiset toimenpiteet, jotka vaativat hyvin valvottuja, voimakasta valvontaa, jotta jotta nämä varat käytettäisiin oikein, jotta rakennettaisiin uudelle, uusia sairaaloita, uusia kouluja ja parannettaisiin infrastruktuureja. Meidän täytyisi myös kiinnittää huomiota Pakistanin demokraattisten työntekijöiden tilanteeseen, koska tällä hetkellä kansallisella tasolla esimerkiksi ammattiliitot eivät voi siellä toimia. Kiitoksia. Grazie. Mi sembra che l'onore... Kiitoksia. Edustaja Muscardini ei tunnu olevan paikalla, joten siirrymme Schlüterin mietintöön. Kyse on näistä siirtymäkauden menettelyistä, jotka liittyvät äh, Euroopan unionin jäsenvaltiokomission maiden välisiin sopimuksiin. Se on kyse investoinnista. Antoni Otsi ensimmäisen, olkaa hyvä. Signor Presidente, il Trattato di Lisbona... Rouva puhemies, Lissabonin sopimus on sellainen, että siellä puhutaan suorista sijoituksista, joita pidetään kauppapolitiikan osana. Ja tässähän Euroopan toiminnasta kertovan sopimuksen mukaan meillä on yksinomainen toimivalta. Lissabonin mukaan monenlaisia sopimuksia on jäsenmailla edelleen olemassa näistä suorissa sijoituksista. Ja jos halutaan toimia niin, etteivät nämä vaikuta sopimuksen tekstiin, niin meidän täytyy katsoa, minkälaisia sääntöjä Slyterin mietinnössä on. Täällä puhutaan sopimusten korvaamisesta ja täällä puhutaan investoijien suojaamisesta ja heidän takuistaan ja oikeusvarmuudessa, niin tämä ehdotus on hyvän eh, suuntainen, siksi äänestän sen puolesta. Seuraavaksi edustaja Antti Nooro. Io ho votato favorevole. Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta. Tämä johtuu siitä, että minä olen täysin vakuuttunut siitä, että eurooppalaisia investointeja ulkomailla täytyy valvoa, varsinkin nyt kun elämme niin epävakaissa taloudellisissa olosuhteissa. Uuden perussopimuksen myötä Euroopan unionissa toimivalta on siirtynyt nimenomaan unionin toimijoille silloin, kun on kyse investointien suojaamisesta. Toivottavasti komissio nyt saa aikaan jonkinlaisen komitean tai työryhmän, joka tarkastelee, mitä strategioita tässä kannattaa noudattaa. Tämä olisi erittäin tärkeää silloinkin, kun solmitaan erinäisiä sopimuksia. Meidän täytyy huolellisesti tarkastella sopimusten säännöksiä ja määräyksiä sen suhteen, miten, tai pikemminkin pitää kunnioittaa tismalleen perussopimusta, kun näitä kolmansien maiden kanssa tehtäviä sopimuksia solmitaan. Lisäksi Täytyy varmistaa, että kaikki nämä toimenpiteet toteutuvat myöskin tulevissa kauppasopimuksissa. Meidän täytyy niin ikään muistaa aikarajata. Aikarajoja täytyy kunnioittaa tulevien sopimusten yhteydessä. Joitakin sopimuksia on jo solmittu tai valmisteltu, ja siirtymäkaudet täytyy hoitaa asianmukaisella tavalla, niin että oikeudellista epävarmuutta ei pääse syntymään silloin, kun siirrytään jäsenvaltioiden toimista unionin toimii. La, um, adesso passiamo alle dichiarazioni di voto sulla... Sitten siirrymme kuuntelemaan äänestysselityksiä Morreran mietintöön. Makrotalous avustaan kyse Georgialle. Ensin edustaja Rode. Vi har i dag stemt om at sende 46 millioner euro til Georgien i makrofinansiel støtte. Me olemme äänestäneet tästä Georgian tuesta. Ja täällä tähän liittyy tiettyjä ehdotuksia ja eh-, ehtoja tähän avoimuuteen. Täällä on myöskin meillä oma intressimme tässä asiassa, koska Georgiallahan on sellainen geopoliittinen merkitys meille – kun me ajattelemme, miten se sijaitsee Venäjän suhteessa ja kun mietimme finanssikriisiä ja myöskin tätä kauppasaartoa. Meidän etuimme mukaista on tueta, tukea tällaista hallitusta, sen olemmekin tehneet. Grazie, la parola. Seuraavaksi edustaja Biilan. Bardzo, pani przewodnicząca. Gruzja jest jednym z państw... Kiitoksia puhemies. Georgia on yksi niistä maista, joilla on strategista merkitystä erityisesti Itä-Euroopan maille ja siksi on äärimmäisen tärkeää, että meillä on tällainen yhteistyösopimus erityisesti Itä-suunnan maiden kanssa, jotta tätä yhteistyötä voidaan vahvistaa. Meidän täytyy myös jatkaa tällaista Atlantin äh, ulottuvuutta edistävää politiikkaa. Meidän täytyy ottaa huomioon myös nämä kysymykset Euroopan strategian kannalta, myös makrotaloudellinen etu, jota Georgialle myönnetään. Nämä ovat merkittäviä asioita, jotta voidaan määritellä näitä yhteiskunnallisia ja taloudellisia kysymyksiä myös muiden poliittisten ulottuvuuksien kannalta. Kun ajatellaan näitä lisämäärärahoja, e, nämä ovat tärkeitä Georgialle ja sen kehitykselle. Kiitoksia. Tähän päättyivät äänestysselitykset. Täysistunto jatkuu jälleen kerran 15.